Äh, toimien kanssa. Oikeusasioiden valiokunta 8. heinäkuuta on artiklan 3 4 mukaan työjärjestyksessä esittänyt, että ensimmäinen heinäkuuta nämä jäsenet ovat mukana mandaatteina edustajat Borsan, Busic, Maletic, Petrovic, Jakovina, Suica ja Tomasic ja herrat Baldini, Pikula, Plenkovic, Stier, Valjalo ja Vuljanic. Nämä mandaatit voidaan näin todeta päteviksi. Hyvä. Puolan viranomaiset ovat pyytäneet parlamentaarisen